seuraavaan kohtaan. Kyseessä Skotlannin länsipuolisen alueen sillikanta. Ja kun kerran Skotlannista on kyse, niin meidän esittelijämme on sieltä. Herra Stevenson, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon puhemies, komission jäsen Dalli. Tanskan puheenjohtajavaltio kertoi minulle muutama viikko sitten, että mitään sopimusta ei tehdä Äh, monivuotista äh, suunnitelmastani niin liittyen Skotlannin länsipuoliseen sillikantaan. Tämä äh, koskee samantyyppistä tilannetta kuin Pat the Cope Gallahanin mietintö ähm, Länsi-Atlantin makrillin kohdalla, joka on ollut jumissa viimeisen kolme vuoden ajan, ja Barboa Bilandikan mietintö on myöskin ollut samalla tavoin jumissa. Tämä on todellinen toistuva kuvio, ei vain kalastusmietintöjen kohdalla, vaan se näkyy kaikissa valiokunnissamme, jossa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä on kiistetty. Meillä on se vaikutelma, että neuvosto ei hyväksy sitä, että Lissabonin sopimuksen ajalaisena se ei enää pysty yksin päättämään tällaista asioista. Mietinnössäni näin Soutlain länsipuolisen alueen sillikannasta olen ehdottanut, että delegoiduissa säädöksissä komissio arvioi monivuotisten ohjelmien täytäntöönpano mukaan konsultoiden pelagisten lajien alueellisen neuvoantavan toimikuntaa ja STECF. Parlamentti ja neuvosto voivat vetoa komission, äänestää, käyttää veto-oikeutta komission ehdotuksia vastaan. Ajatuksena on käyttää täytäntöönpano säädöksiä, joka antaa neuvostolle enemmän valtaa, mutta tässä tapauksessa parlamentti voi antaa komissiolle pelkästään neuvoja ja tietenkin eh, meidän neuvoimme välttämättä kuunnella. Vaikuttaa, että tämä neuvo on tullut virallisista työryhmistä eikä niinkään suoraan ministereiltä. Nämä eh, työryhmät haluavat eh, pitää kiinni kaikista monivuotisista ohjelmista täytäntöönpannosäädöksen mukaisesti SEUT-sopimuksen 433 artiklan mukaan, joka antaa niille täyden toimivaltan. Parlamentti haluaa käsitellä näitä asioita SEUT-sopimuksen 432 artiklan mukaisesti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaan. Ja jopa eh, parlamentin ja komission omat oikeudelliset yksiköt eh, ovat samaa mieltä tästä, mutta neuvosto pitää kiinni eh, delegoidusta säädöksistä, delegoituihin säädöksiin liittyvästä kannastaan ja tämä jumi jatkuu. Tällainen jumitus on todella vaarallista, jotta saadaan vakautta markkinoille ja annetaan kalastajille tarpeellinen turvallisuus ja korkeat investoinnit, joita tämä teollisuuden ala tarvitsee. Tarvitaan monivuotisia suunnitelmia tärkeimmille kalakannoille. Miten voimme sanoa, että meillä on riittävästi määrärahoja esimerkiksi kalastus alusten uudistamiseen, jos emme pysty takaamaan kalastajille sitä, että he voivat lainata suuria summia pankeista uudistaakseen aluksiaan koska on monivuotisia ohjelmia kalakantojen suhteen. Kukaan pankki ei anna kalastajalle kahta miljoonaa euroa uuden aluksen ostoon, jos tämä ei pysty osoittamaan, että on monivuotinen kalastusohjelma, joka antaa hänelle varman tulon pitkällä tähtäimellä. Koko uudistusprosessi on nyt vaarassa, jos menemme tuomioistuimen eteen tämän kriisin ratkaisemiseksi, mikä on varsin todennäköistä. Tämä saattaisi koko kalastuspolitiikan uudistuksen aikataulun romuttaa ja osoittaa, että meillä ei ole mitään mm, oikeusperustaa uudistetulle kalastuspolitiikalle ensimmäinen tammikuuta 2014 jälkeen. Ja meidän täytyy nyt ratkaista tämä asia ja toivon, että Kyproksen puheenjohtaja valtio lyö nyrkkiä pöytään neuvostossa niin, että tämä jumitus saadaan loppumaan. Mr. President. Sitten komissaari jäsen Dali. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, haluan kiittää kalatalousvaliokuntaa sen esittelijä herra Stevensonia työstä tämän ehdotuksen suhteen. Tässä ehdotuksessa kyse on siis äh, Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan hallinnoinnista äh, Lissabonin sopimuksen pohjalta. Äh, nythän tässä muuten on vaarana se, että parlamentin ja neuvoston välillä joudutaan kiistaan. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että parlamentti vaatii oikeuksiaan, jotka perustuvat sopimukseen. Ja niin kuin Damanaki on todennut, Komissio on täysin samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että monivuotiset hallinnointisuunnitelmat tulee hyväksyä tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn pohjalta. Haluan myös kiittää parlamenttia siitä, että parlamentti on tukenut komission ehdotuksia. Halutaan varmistaa, että nämä hallinnointisuunnitelmat ovat joustavia ja reagoivat tilanteeseen todistusaineiston pohjalta. Tässä nyt ehkä viittaisin joihinkin erityisiin tarkistuksiinne. Ensinnäkin mitä tulee kalakannan määritelmään ja alueeseen, e, niin tarkistus on meille hyväksyttävä. Toiseksi mitä tulee tähän kolmen vuoden kauteen, jota on ehdotettu, se on meille hyväksyttävä, mutta mitä tulee tähän nelivuotiseen kauteen, niin voisi olla ehkä hyvä, jos nämä kaksi kautta olisivat yhtä pitkät. Ja sitten vielä tarkistus, jossa todetaan, että delegoidut säädökset hyväksyessään komission täytyy hyväksyä äm, tieteellis-teknistä komiteaa se teknistä taloudellista kalastuskomitea ja pelagisten lajien alueellista neuvontavaa komitea. No, viime vuoden toukokuussahan toimielimet sopivat, että komission täytyy täytyy hoitaa valmisteluvaiheessa asiantuntijatason kuulemis kierros ennen kuin se delegoituja säädöksiä hyväksyy. Kuitenkin tarkistus menee tätäkin pidemmälle ja rajoittaisi komission toimintavaraa siinä, että mistä se hakee parhaan mahdollisen asiantuntijalausunnon kulloinkin. Joten tätä tarkistusta emme voi hyväksyä. Joka tapauksessa haluan kiittää esittelijää ja koko valiokuntaa tekemästä työstä ja kiitän ja iloitsen jo tästä keskustelusta. Kiitos. Nyt äh, poliittisten ryhmien puheenvuorot. Äh, nämä EPP-ryhmä, herra Kuun, olkaa hyvä. Danke, herr Präsident. Kiitos, puhemies. Haluaisin kiittää esittelijä Stevensonia sydämellisesti siitä, että hän tässä mietinnössä luonnollisesti korostaa kalastuspolitiikan keskeistä merkitystä Euroopan unionille ja valaisee tätä asiaa juuri tämän Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan kautta. Tällä hetkellä käymme keskustelua siitä, miten yhteistä kalastuspolitiikkaa tehostetaan vuosiksi 2014-2020. Tässä on tullut hyvin selväksi se, että Kun ajatellaan nyt tätä kantaa Atlantilla, tätä sillikantaa, johon liittyvät tietyt pyyntikiintiöt ja luonnollisesti halutaan päästä mahdollisimman kestävään kalakannankin tilanteeseen. Me teemme kaikkemme sen puolesta, että kalakantamme myös tulevaisuudessa säilyisivät ja tarjoaisivat Mm, Elinkeino mahdollisuudet tälle alalle. Kun nyt katsotaan niitä resursseja, joita merestä saamme, niin niitähän tulisi hoitaa hyvin kestävästi. Mitä tapahtuu pienille yrityksille, jotka sitten eh, viime kädessä miettivät, että, että kunnian eläkkeelle loppuuko toiminta vai löydänkö seuraajan? tässä nyt ollaan tilanteessa, että alueellinen kalastaminen ja kalastamisen alueellistaminen ja myös hallintosuunnitelmien alueellistaminen voi olla merkittävässä roolissa, että kaikkea ei hoideta keskitetysti, vaan että otetaan selvästi kantaa ja todetaan, että paitsi tieteellä on tähän vaikutusta, niin me haluamme myös tehdä työtä alueellisesti paikallisten kalastajien kanssa. Tähän Stevenson on hyvin viitannut. Ja sitten jos meillä on vielä tämän sillikannan määritelmä ja se, että kyseessä, ja otetaan vielä huomioon se, että kannat voivat siirtyä, niin sittenhän tässä on hyvä lopputulos. Kiitos. Gracias. Kiitos, herra Kuun. Ja nyt puheenvuoron saa dema- äh, sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä herra Milan, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Anch'io Kiitoksia. Minäkin kiitän Struan Stevensonia erinomaista työstä, jota hän on tehnyt. Äh, tämä mm, mietintö käsittelee kahta pääperiaatetta. Tässä ei ole kyse pelkästään yksinkertaisesta äh, sillikannan hallinnointiohjelmasta. Tässä halutaan varmistaa kalastajien tulevaisuus ja äh, tehdä suunnitelmia, jotta ähm, monivuotisesti hallinnoitaisiin kalakantaa. Mutta suuri ongelma liittyy näihin delegoituihin säädöksiin. Neuvoston täytyy hyväksyä Lissabonin sopimuksen määräykset ja olen sitä mieltä, että on aika, että parlamentti jollain tavalla vähän kovemmalla äänellä kuin mm, pelkästään keskustelussa kalastusvaliokunnassa tai mm, keskustelussa mietinnössä päättää sillikannasta ottaa tiukasti kantaa näihin delegoituihin säädöksiin. Me äh, haluamme näissä asioissa äh, äh, todellisesti tavallista lainsäätämisjärjestystä. Tämä koskee myös muitakin aloja kuin kalastusta. Tämä liittyy myös maatalouteen ja moniin muihin aiheisiin. Tärkeää on, että kunnioitetaan parlamentin tahtoa. Kiitoksia edustaja Milana ja seuraavaksi eh, ALDE-ryhmästä edustaja Gallagher kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Aluksi haluaisin kiittää edustaja Stevensonia tämän mietinnön valmistelusta ja esittämisestä. Tuen täysin mietinnön suosituksia erityisesti tarvetta äh, kuulla äh, pelagisten lajien neuvontavaa toimikuntaa ja tä On tarpeen olla äh, kestävän kalakannan hoidon kanssa samoilla linjoilla. Neuvoston kanta ähm, siitä, että he eivät tässä halua seurata Lissabonin äh, sopimuksen äh, sääntöjä, kuten tässä komission äh, jäsen Dali sanoi, on ongelmallinen. Sitten pitkän ajan, ajan ähm, hevosmakrillin, piikkimakrillin suhteen meillä on aivan sama ongelma. Tietenkin tässä kyseessä on kriisi, jotakin mitä meidän täytyy nopeasti pyrkiä ratkaisemaan. eipä ehkä tämän puheenjohtajakauden aikana, mutta toivottavasti Kypros ottaa tämän asian hoitaakseen omalla puheenjohtajuuskaudellaan. Tässä komissio halusi poistaa piikkimakrillin suhteen kaikki viittaukset äh, sen hallintaan. Tämä on hyvin äh, tärkeä asia. Ja sellainen kysymys, jota meidän tulisi äh, seurata, ja ironisesti piikkimakrillin kannan suhteen neuvosto on omaksunut tämän periaatteen, mutta ei nyt tässä toisessa kysymyksessä halunnut omaksua eräät ministerit ovat puhuneet avoimesti neuvoston kokouksista ja on ilmeisesti sellaisia jäseniä, jotka täysin jättävät ottamatta huomioon parlamentin roolin lainsäätäjänä. Lopultakin me kaikki tuemme poisheiton vähentämistä, tämä on kaikkien etujen mukaista, Ja kuolleiden kalojen sataman tuoti ei ole kestävän kalastuksen periaatteiden mukaista. Meidän tulisi pyrkiä tukemaan kantojen kestävyyttä tulevaisuuden vuoksi meidän ongelmamme ja meidän erimielisyytemme neuvoston kanssa ovat neuvoston kanssa, eivät komission kanssa. toivon, että he saavat ratkaisun aikaan ja että voimme toimia yhdessä. Kiitoksia. Ja vihreästä ryhmästä puolitoista minuuttia edustaja Hudson. Hudson. Unanimously adopted in... Tämä mietintö hyväksyttiin yksimielisesti kalastusvaliokunnassa ja tämä ei ole kovinkaan yleistä kalastuskysymyksissä, jotka voivat olla hyvinkin kiistanalaisia joskus. Esittelijämme sanoo mietinnössä, että hänen mietintönsä käsittelee parlamentin oikeuksien suojelemista Lissabonin sopimuksen alaisena. Eh, Lissabonin sopimus on luonut epäselvän ja tyydyttämättömän tilanteen kalastuspolitiikassa kalastuspolitiikan uudistusprosessi antaa meille mahdollisuuden äh, radikaalisti uudistaa koko kalastushallintaa, poistaa nämä liian keskitetyt menetelmät, jotka ovat epäonnistuneet sen sijaan, että äh, obsessiivisesti yritetään äh, pitää huolta EUn toimielinten valtaoikeuksista, meidän tulisi luoda sellaiset kalastuspolitiikan puitteet, jotka saavuttavat tavoitteensa. Minun mielestäni tämä täytyy mm, tarkoittaa sitä, että maksimissaan hajautetaan hallintoa niin, että Euroopan alueet voivat tehdä yhteistyötä kalakantojen hallinnoimisessa ja niiden ylläpitämisessä kuitenkin ilmeisesti vastustetaan täysin tällaista hajauttamista. Euroopan parlamentin oikeuspalveluyksiköllä on eri mielipide ja lopputulos on jatkuvaa puhetta toimielinten oikeuksista. Toivon, että parlamentti kalastuspolitiikan uudistusprosessin kumppanina asettaa kalakantojen suojelun ja kalastusyhteisöt ensisijalle sen sijaan, että liian protektionistisesti puolustetaan omaa keskitettyä hallinnointijärjestelmää, joka on epäonnistunut täysin menneisyydessä. Kiitokset. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Hartong, puolitoista minuuttia. Voorzitter, de PVV waarschuwt... PVV, minun puolueeni, varoitti jo joitain vuosia sitten, että Lissabonin sopimus saattaa jäsenvaltiot suuriin ongelmiin. Tänään jälleen kerran nähdään, että me olemme täysin oikeassa. Mitä kalastuspolitiikkaan tulee, eh, neuvostolla on hyvin paljon sanavaltaa, mutta Lissabonin sopimuksen pohjalta tätä eh, toimivaltaa annetaan myös komissiolle. Kardinaali munaus, kuulkaa hyvät naiset ja herrat. Nyt kyse on sillistä, hyvin suuresta määrästä silliä ja komissio saa päättää, että kuinka monta silliä kuolee ja montako sillilasta saa syntyä. Ja jos sillit siirtyvät alueelta toiseen, niin tämä suunnitelma ei saa vaarantua. Tämä on liian hullua, en minä löydä tälle edes sanoja. Jos parlamentti nyt tässä lähtee jo sääntelemään sillien biologista toimintaa, niin eikö se hulluksi mene? PVV on muuten sitä mieltä, että koko Euroopan unionin kalastuspolitiikka täytyy kansallistaa niin, että jäsenvaltiot hoitavat asian. Näinhän se aina on. Kiitos. Kiitokset herra Hartong. Ja nyt kuulemme muut puheenvuorot. Herra Kadek, puolitoista minuuttia. Monsieur le Président, euh, monsieur le... Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat, haluaisin kiittää Stevensonia tästä mietinnöstä, joka koskettaa Skotlannin länsipuolen sillikantaa. Tämä osoittaa, kuinka tärkeä osa parlamentilla on yhteispäätösmenettelyn kautta näissä päätöksissä. Minä haluaisin kiittää esittelijän kantaa. Se menee hyvään suuntaan. Kannan suojelemisen suhteen kollegat jo sanoivat, että tämä päämäärä on jotakin, mikä voidaan toteuttaa vain kalastusalan asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Tiistaina he tukivat tiettyjä kieltoja. Tämä on erittäin huono ähm, viesti neuvoston puolelta. Tässä haluaisin muuttaa, muistuttaa sitä, että äh, parlamentti on yhteislainsäätäjänä ja tämä hyvin tärkeä rajoitus, jota on ehdotettu, on erittäin ongelmallinen. Tämä on jotakin, mitä me emme voi toteuttaa tai arvioida muuta kuin käytännön kautta. Tämä ehdotus itsessään jo uhkaa kalastussektoria hyvin vakavasti. Komissio haluaisi antaa koko kalastussektorin hallinnan markkinoiden käsiin. Ja tämä on erittäin suuri uhka, kuten nyt jo tapahtuu. Me emme eh, tässä tee muuta kuin heikennämme kalastussektoria. Kiitoksia kollegat. No en näe herra Mirskiä nyt täällä salissa, joten puheenvuoron saa herra Davis puolitoista minuuttia. At 4.30 yesterday morning, minister... Kiitoksia. Kello 4.30 eilen aamulla ministerit maatalous- ja kalastusneuvostossa päättivät keskustelunsa yhteistä kalastuspolitiikasta ja korostivat kovasti tunti toisensa jälkeen siihen, että tarvitaan monivuotisia suunnitelmia. Tietenkin tämä oli kaikki höpönlöpöä täyttä petosta niin kauan kuin he yrittävät jumittaa tällaisten monivuotisten suunnitelmien luomista neuvosto haluaa jatkaa sitä, että ministerit voivat määrittää kiintiöt vuosittain, koska tämä on ollut valtaisa menestys viime vuosina. Me tiedämme, että näin on ollut joka vuosi, ovat tavanneet joulukuussa ja määritelleet verot ja kiintiöt ylisuositusten ja siksi meidän kalakantamme ovat niin romahtaneet tänä päivänä. Ei ole mitenkään yllättävää, että jotkut parlamentin jäsenet halusivat hiukan sitoa ministerien kädet ja sitoa heidät pitkän tähtäimen hallinnointisuunnitelmiin, jotka ovat järkeviä. Me tiedämme, mitä sopimuksissa sanotaan, ja tässä on todellinen kiista parlamentin ja neuvoston välillä. Ja tämä voidaan ratkaista ainoastaan, jos me istumme saman pöydän ääreen ja neuvottelemme. Struan Stevenson katsoo nyt Kyproksen suuntaan, jotta se ottaisi tämän asian esityslistalla. Minä katson nyt Tanskan puheenjohtajavaltion suuntaan. Teillä on kaksi viikkoa aikaa, ei tarvitse ratkaisua löytää, mutta yrittäkää löytää joku joku menettely, jolla ratkaisu löydetään. Mitä nopeammin neuvosto ja parlamentti istuvat saman pöydän ääreen ja ryhtyvät neuvottelemaan, sen nopeammin pystymme saamaan aikaan monivuotiset ohjelmat eh, ja asettaa ne järkevän kalastuspolitiikan keskiöön. Herra Hartong heiluttaa sinistä korttia. Sopiiko teille, herra Davis? Hyvä. Herra Hartong. Kollega, minulla on tässä eh, hollantilaisen lehden artikkeli jossa Ad Korten meribiologi kirjoittaa, että Pohjanmeri on täynnä silliä, ratkeaa liitoksistaan. Se, mitä te väitätte, ei pidä paikkaansa. Ja on totta, että nämä tutkimuskomiteat eivät ole riippumattomia. Kommentoisitteko tätä? Kiitoksia puhemies. Komission äh, mukaan meillä on nyt noin 20 kalakantaa Euroopan unionissa, jotka ovat aivan, äh, joka, äh, jotka ovat maksimi kestävällä kannalla. Tämä on paljon enemmän kuin edellisinä vuosina. Tämä on pientä edistystä, mutta edistystä kuitenkin ja olen iloinen, että Silli ja muut, jotka tietävät Skotlannin tilanteen paremmin, voivat ehkä täydentää, mutta ymmärtääkseni sillikannat ovat paremmissa jamassa kuin muut. Kiitos herra Davis. Sitten herra Van Nistelrooy, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, komission jäsen, esittelijä Stevenson. Skotlantilainen silli on erittäin suosittua meillä Hollannissa ja nyt uusi sillikausi on jälleen alkanut. Erinomainen, erinomaista silliä, rasvaista, herkullista silliä taas saadaan. Ja nyt olemme havainneet, että sillikannat ovat kasvaneet ja nyt silliä tulee myös pöydille enemmän kuin koskaan aiemmin. Mitä tulee näihin ennakkoarvioihin, tieteellisiin arvioihin, niin niiden laatu voi kyllä olla huomattavasti parempaa kuin mitä se on ollut. Ja tätä vaadimme komissiolta. On hyvin tärkeää, että nämä uudet mahdollisuudet, jotka Lissabonin sopimus on tuonut muassaan, todella johtavat tilanteeseen, jossa parlamentti vaatii oikeuksiaan. Mielestäni herra Stevenson on aivan oikeassa vaatimuksissaan ja näin meidän täytyy tehdä. No neuvosto on puhunut kolmeen asti yöllä ja myös parlamentilla on oikeutensa, joita se vaatii. Kiitos. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do procedury catch the eye. Kiitos. Ja nyt e, puheenvuorot puhujalistan ulkopuolelta. Meillä on tässä kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensimmäisenä Eh, Sean Kelly. Eh, Kiitoksia puhemies. Minä en tunne tätä kysymystä yhtä hyvin kuin eräät muut, kuten Gallagher ja Stevenson, mutta minun omalla alueellani myöskin on paljon eh, kalastusta ja siksi tämä kiinnostaa minua ja eräät asiat, joita kuulin tänä aamuna, kyllä järkyttivät minua. Meillä on parlamentissa erittäin hyviä asiantuntijoita, jotka ovat kiinnostuneita kalastuksesta ja on hiukan pettymystä tuottavaa, turhauttavaa, että neuvosto jumittaa asioita, äh, kuten tässä Stevenson ja Gallagher viittasivat. Tämä ei ole hyväksyttävää. Lissabonin sopimusta pitäisi kunnioittaa ja meidän parlamenttina ehdottomasti pitäisi puolustaa omia oikeuksiamme niin, että reilu peli on vallalla kaikkialla. Meillä on valtava työ käsissämme kalastuksen suhteen ja meidän täytyy tarkastella kysymyksiä, joita tuli esiin tänä aamuna, erityisesti monivuotuisia suunnitelmia, jotka liittyvät poisheittoon ja muihin kysymyksiin. Tässä odotan Kyprosta ähm, tulevana puheenjohtajamaana ja sitten Irlantia, että he, he ottaisivat nämä asiat hoitaakseen. Kiitoksia. Todrover. Kiitoksia ja sitten Gabriel Kiitos puhemies. Nyt puhutaan sillistä, puhutaan monivuotisista suunnitelmista, mutta ennen kaikkea puhutaan Euroopan parlamentin toimivallasta ja siitä, että neuvoston täytyy tämä nyt ymmärtää ja kunnioittaa sitä, mitä Lissabonin sopimuksessa on äh, kirjattu. Ja että neuvoston on kunnioitettava myös sitä, mitä oikeudelliset yksiköt ovat todenneet. Kyse on yhteispäätösmenettelystä, yhteispäätösmenettelystä ja Euroopan parlamentti ei suinkaan luovu omista valtaoikeuksistaan, ei suinkaan. Ja kaikkein tärkeintä tässä nyt on tietenkin se, että tässä vaarannetaan hyvin keskeisiä asioita, niin kuin ylipäätään koko kalastuspolitiikan uudistus. Neuvosto ei ole paikalla tänään, eikä itse asiassa vastaava komission jäsenkään. Minun mielestäni tämä asia on huomattavasti vakavampi kuin minä jotkut näyttävät sitä pitävän. Kiitoksia ja nyt palaamme komission jäsenen puoleen. Dali, olkaa hyvä. I would like to thank... Kiitos puhemies. Haluan kiittää edustajia heidän panoksestaan tähän keskusteluun. Keskustelu osoittaa, että Euroopan parlamentti pitää erittäin tärkeänä näitä institutionaalisia kysymyksiä ja haluan vakuuttaa kaikille jäsenille, että komissio on hyvin avoin tukemaan mitä hyvänsä ratkaisua, jonka parlamentti ja neuvosto löytävät monimuotisten suunnitelmien kohdalla. Mitä pidempään tämä kestää, sitä vaikeampaa tätä on selittää kansalaisille. Selittää sitä, että me emme kerta kaikkiaan pysty etenemään näiden tärkeiden kalahallintovälineiden suhteen. Kiitos. Thank you. Kiitos oikein paljon. Ja lopuksi sitten puheenvuoron saa vielä esittelijämme Stevenson. Olkaa hyvä. Please the micro. Eh, mikrofoni. Stuart, yes, we need you. Yeah. Thank you very much. Eh, kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen Dali, kiitoksia kaikki kollegat, jotka osallistuivat keskusteluun. Me kuulimme monta kertaa kollegoilta tässä keskustelussa, että avainkysymys on neuvoston äm, aiheuttama jumiutuminen näissä monivuotuisissa suunnitelmissa. Nämä kysymykset ovat niin tärkeitä. Tässä Gabriel Mato, kalastusvaliokunnan puheenjohtaja, eilen eh, tavatessaan puhemies Schulzin itse käsitteli niitä ja hän oli erittäin yllättynyt ja sanoi, että hän oli tehnyt asiasta ehdottoman prioriteettiinsa siitä, että Euroopan unionin lainsäädännöllinen demokratia on tässä talossa, perustuu tähän taloon. Me olemme kansalaisten suoraan valitsemia edustajia. Ja on häpeällistä, että meillä on tällaista keskustelua, kun parlamentti ja komissio ovat täysin samaa mieltä, ja täällä ei ole nyt ketään Tanskan edustajaa, puheenjohtajamaan edustajaa puhumassa tai kuuntelemassa meitä. He eivät käsittele tätä asiaa tarpeeksi suurella vakavuudella. Puhemies Schulz sanoi, että hän ottaa asian esiin Kyproksen kanssa heidän tulevalla puheenjohtajuuskaudellaan ja jos tarpeen hän ottaa asian eh, esiin itse Herman Van Rompoin kanssa. Meidän mielestämme meidän täytyy nyt tässä ryhtyä yhteistyöhön ja saada tämä jumiutuminen aukeamaan. Sitten komission jäsen Dali, te sanoitte, että te, minä olen kiitollinen tästä, te tuette suurinta osaa tarkistuksia minun mietinnössäni, mutta te olette hiukan huolissanne siitä, että me menemme liian pitkälle ja pyydämme, että komissio äh, tässä ähm, ICES-alueita, pelagisia lajeja ja muita äh, ottaisi mukaan, mutta mielestäni on erittäin tärkeää, että tässä sidosryhmiä kuultaisiin. Se, että heitä ei ole kuultu, on syy sille, että monia ongelmia kalastussektorilla on syntynyt ja tämän päivän äänestystä tulisi tarkkaan tarkkailla ja toivon, että komissio harkitsee asioita uudelleen. Kiitoksia. Kiitos. Tämä keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan tänään keskipäivällä. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyse on komission julkilausumasta, joka koskee Euroopan maidon tuottajia.